La séance est reprise. L'ordre du jour appelle... Äh, istunto äh, jatkuu. Äh, nyt seuraavana esityslistalla meillä on seuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt. Ensinnä Euroopan puolustusunioni. Herra Urmas Pet, neljä minuuttia, olkaa hyvä. The state of... Paljon kiitoksia puhemies.